Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Huomenta kollegat, kokous on avattu. Ensinnäkin ilmoitus. Asiasta valiokunta on antanut oikaisut viiteen tekstiin, jotka parlamentti on hyväksynyt. Artikla, anteeksi, artikla 216.4. Sitä sovelletaan